toiminta euroalue on erittäin arvokasta. Euroalue voi kulkea vain kahteen suuntaan. Joko se voi vahvistua tai se voi romahtaa. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa meidän täytyy reagoida ripeästi. Minä tuen vakautusmekanismia ja tuen, tuin myös tätä mietintöä, koska siinä luodaan juridiset puitteet tämän mekanismin täytäntöönpanolle. Ja sitten edustaja Harkin yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puhemies. Eilen me äänestimme tästä pysyvästä mekanismista ja meille me kumosimme ehdotuksen näistä toissijaisista markkinoista. Me tiedämme, että nämä ovat kovia päätöksiä, mutta ne määrittelevät sen, miten euroalueelle käy kyse ei ole vain valuuttakriisistä, vaan pankkikriisistä ja valtion velkakriisistä, mutta silti tilanne on ristautumassa käsistä. Maani joutuu taistelemaan suurten velkataakkojen kanssa, koska monissa suurissa EU-maissa, kuten Saksassa ja Ranskassa, toimitaan miten lystää. Kysehän ei ole valtion velasta, vaan kansalaisten velasta. Tämä pitää pitää aina mielessä. Ja kun katsotaan EKP-määrittelemiä korkoja, niin ne ovat aivan täysin järjettömiä. Kukaan ei ole havainnut, mistä on kyse. Me olemme yrittäneet pelastaa pankit, mutta me tarvitsemme todellakin rakenneuudistuksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Jäätteenmäki.

On myös tärkeää ja, ja hyvä, että euroalueen ulkopuoliset maat Ruotsi ja Britannia voivat osallistua tähän mekanismiin. Arvoisa puhemies, kannatan pyrkimyksiä talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseksi Euroopassa – ja kannatan sitä että jos on sanktioita niistä päättää komissio ja ne tulevat automaattisesti eivätkä ole keskustelujen tai tällaisten niin sanottujen lehmänkauppojen kohteena. kiitoksia. Mr. President. Kiitoksia puhemies. 12 vuoden jälkeen tässä parlamentissa ajattelen, että mikä ne täällä enää hämmästä, mutta minua kyllä järkytti tämä sävy, johon herra Brock, puhu, eh, jo, jo, herra Brock eilen käytti puheenvuorossaan, ei tämä ylimielisyys tai se, että hän oli irti todellisuus tai, tai että hän alveksi ihmisen mielipiteet, mutta hän sanoi, että meidän pitää välttää tämmöisiä menettelytapoja, koska muuten tämä saattaisi synnyttää kansanäänestyksen jossakin maassa. Siinä kyllä näette kuinka paljon tässä halveksitaan Euroopan elitin parissa yleistä mielipidettä. Yleistä mielipidettä ei pidetä syynä muuttaa suuntaa, vaan esteenä, joka pitäisi voittaa. Minun on pakko muistaa herra Brokin maamiehen sanat sen jälkeen, kun Itä-Berliinin nousu oli, eikö olisi parempi ratkaista tämä väestöongelma ja vaihtaa ihmisiä. Kiitoksia. Ja sitten herra Kamal. Very much, Mr. President. One of the, one of the... Paljon kiitoksia. Suurin ongelma on yhtenäisvaluutta, johon ovat liittyneenä monet maat, joilla on erilaiset taloussyklit mutta järjestelmä ei toimi, vaikka olisi yhtenäinen korkotaso, ja tämä johtaa siihen, että ongelmia on syntynyt tästä eroavaisuudesta johtuen, mutta hallitusten täytyy muistaa, että he voivat vaan käyttää enemmän kuin mitä varoja saadaan sisään. Ja jos Hallitukset eivät vastaa näihin haasteisiin, jotka liittyvät tehokkaaseen taloushallintoon ja kurinalaisuuteen, niin se johtaa ongelmiin. Ja meidän täytyy sanoa suoraan, että jos on liittyneenä euroalueeseen, niin tietenkin me haluamme vahvaa euroaluetta, erityisesti euroalueen ulkopuoliset maat, jotka haluavat tehdä kauppaa euroalueen maiden kanssa, niin meistä ei, meillä ei ole hyötyä heikosta euroalueesta. Kyllä Maiden pitäisi selvittää omat ongelmansa eikä luottaa muihin, mutta muistakaa, että varoja voidaan käyttää vain niin paljon kuin niitä on käytettävissä. Kiitoksia. Ja sitten eh, edustaja Fox. Kiitoksia puhemies. Haluan tehdä selväksi ECR-ryhmän nimissä, että me puollamme eurooppalaista vakausmekanismia, jota ollaan perustamassa, mutta me äänestimme Brock-Valtierin mietintöä vastaan, koska Tämä lausunto ei ollut linjassa niiden päätelmien kanssa, joihin neuvosto päätyi. Mitä Brock Galtierin mietintö haluaa on, että Euroopan parlamentti ja komissio voisivat te, varsinaisesti puuttua hallitusten väliseen mekanismiin. Ja, ja tämä mekanismi todella pitäisi olla hallitusten välinen johtuen valtavista summista rahaa, jotka siihen sidotaan ja kansalliset ministerit ovat vastuussa omille parlamenteille, on aivan oikea komentolenkki. Mitä tulee tähän koko kriisiin, sen taustana ei ole pelkästään euroongelma, vaan ongelma hallitusten kanssa, jotka kuluttavat, käyttävät liikaa veronmaksajansa varoja. Kiitoksia. Sitten seuraava mietintö ja siitä sitten on herra Kamal ensin. Olkaa hyvä. Um, Olen tyytyväinen siihen, että lentoliikennesopimuksen toinen vaihe on saatu päätökseen. Tämä on läpimurto, mutta me olisimme halunneet vielä suurempaa vapauttamista ja päästä eroon tästä protektionismista, koska se estää lentoliikenteen alan toimintaa huomattavassa määrin kuluttajat ja matkustajat kaikkialla hyötyisivät tämän tyyppisistä lentoliikennesopimuksista. Ja on hienoa, että ECRn varjoraportööri Foster on tehnyt hartiavoimin työtä tällä saralla myöskin liikennevaliokunnassa, mutta erittäin tärkeää on muistaa, että meidän tulee jatkaa vapauttamista entisestään, ei ainoastaan EU- ja USAn välisissä suhteissa, vaan muuallakin. Ja mitä tänään on saatu aikaiseksi, niin on hyvä erityisesti EUn ja Vietnamin välisestä lentoliikennesopimuksesta. Näin pääsemme vielä paremmin yhteyksiin näihin uusiin markkinoihin kaikkialla maailmassa. Kiitoksia. Ei ole. Seuraava puhuja ei ole paikalla. Sitten eh, Baltsaanista Angelis. Mr. De Angelis, one... De Angelis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensin kiittää esittelijä Herra Balsaania erittäin hyvin suoritetusta työstä. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Täällä on tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin yleinen kommentti talousarviosta ja sen varoja jakavasta luonteesta joku sopii Euroopan solidarisuuden kanssa yhteen. Toinen on taas kotamisen kohti, nimittäin tämä työ periaatteessa, jonka pohjalta meidän täytyy keskittyä erityisesti kohesioon. Meidän ei pitäisi sallia neuvoston estää tätä. Sitten kolmas kohta mielestäni tässä on kahdenlaistakin edistystä saatu aikaan, mitä tulee täytäntöönpanen entis aikaisemmalla budjettikaudella, koska komission ehdotukset usein voimavarojen käytöstä ja aivan erityisesti näitä varoja pitäisi käyttää taistelemaan kriisin jatkuvia vaikutuksia vastaan ja tukea innovaatiota, tutkimusta ja työllisyyttä Euroopassa. Kiitos. Jakoliino. Nyt on todellakin kyse tärkeästä asiakirjasta, jonka olemme hyväksyneet. Siinä kuvastuu maalaisjärki. Meidän tulee tukea 2020 strategiaa. Se tukee parlamentinkin toimintaa ja uskottavuutta. Siitä löytyy monia tärkeitä suuntaviivoja, joita voitaisiin ehkä vielä vahvistaa esimerkiksi siis priorisoimalla tiettyjä toimenpiteitä. Nythän on kyse todella hankalasta ajankohdasta, ja erityisesti Välimeren alueella ja Japanissa vallitsevat ongelmat liittyvät nopeasti kehittyvään todellisuuteen, ja tästäpä syystä onkin tarpeen löytää kunnioitusta nauttia aktiva ja tehokkaasti toimiva parlamentti, joka todellakin voi tehdä kaikkensa kestävän kehityksen vaalimiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tässä näinä äh, aikoina jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne on hankala. Ja mehän puhumme menoista budjettivaliokunnassa ja tämä on todellakin aika hurja esimerkki. On, on, jos katsotaan pelkästään, kuinka paljon rahaa käytetään maksamaan tämä euro, hanke eurooppalaisesta historiatalosta, valtava summa rahaa, kun ajatellaan jälleen rakennussummia 27 ja 31 miljoonan välillä. On kaikenlaisia muitakin menoja, vaihtuvia kustannuksia, 3 miljoonaa, 5 miljoonaa, 2 miljoonaa henkilökunnalle, 2 miljoonaa turvallisuuteen. 13,45 miljoonaa rakennuksiin. Meidän pitäisi toimia itse esimerkkinä ja kohdentaa hyvin menomme. Äh, Kiitoksia, herra puhemies. Kolme huomiota talousarvion suuntaviivoihin. On hyvä, että me käsittelemme varhaisessa vaiheessa vuoden 2012 budjettia, koska me emme halua toistaa sellaista surkeaa toimintaa kuin aikaisemmin. Ja kolmanneksi voin sanoa, että olen erittäin ylpeä siitä, että me ei tarvita nyt lainoitusta ja toivottavasti jatkossakaan lainoitukseen ei tarvitse turvautua. Kiitoksia. Sitten eh, Matthewn mietintö Sirio Viirensin. Aitäh, herra president. Seaduslik... Kiitoksia, puhemies. Laillinen maahanmuutto on tärkeässä osassa Euroopan talouden kehityksessä ja tehostaa kilpailukykyämme. Yksi ongelmista – on laillinen maahanmuuttajien asema, tai oikeastaan se, että puuttuu tällainen laillinen asema, ja sitten tämä johtaa usein syrjintään. Tilanne, jossa tällä vuosisadalla vieläkin tavallaan näemme orjuutta, niin eihän se ole normaalia. Kaikkien ihmisten pitäisi olla yhtäläistä kohtelua työmarkkinoilla osakseen. Kyseinen mietintö sisältää kaikki ne säädökset, jotka juuri puuttuvat juuri, sitä raameista tällä hetkellä. Siksi minä puin, tuin näitä juridisia puitteita tässä asiassa, koska pidän sitä erittäin tärkeänä. Ja sitten edustaja Otsi. Grazie, signor Presidente. La sempli- Kiitos, eh, puhemies. Hallinnon yksinkertaistaminen niin, että saadaan helpommin informaatiota on tärkeä väline, jotta työmarkkinat Euroopassa olisivat houkuttelevammat myös kolmansien maiden kansalaisille. Se, että meillä on äh, tällainen yhdistelmälupa, tulee helpottamaan sitä, koska se on sekä oleskelu että työlupa. Tämä merkitsee kaikkien olemassa olevien normien yksinkertaistamista ja helpottamista. Ja Tämä tulee helpottamaan tilannetta sekä maahanmuuttajalle että työnantajalle. Se helpottaa valvontaa myös, lupien valvontaa. Ja tämä merkitsee myös sitä, että ei tule erillisiä oikeuksia EUn kansalaisten ja ulkomaisten kolmansien kansalaisten välillä ja siksi kannatan tätä. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Eh, hlasovala som proti schválenému návrhu smernice. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin vastaan tätä ehdotusta, koska meidän pitää soveltaa yhdenmukaista lähestymistapaa yhtenäisluvan kohdalla. Tarvitaan yhtenäiset säännöt kolmansien maiden kansalaisia varten, jotka laillisesti elävät eh, jäsenvaltiossa. Epävarmuus, juridinen varmuus ja seurattavuus, kun päätöksiä tehdään, on myös välttämätöntä, koska näitä asioita pitäisi tarkastella erittäin objektiivisesti. Pitäisi taata, taata samanlainen kohtelu kaikilla alueilla sosiaalisesti ajatellen ja tarvittaisiin kunnollista lainsäädäntöä, koska kyseinen tarkistus en pidä oikeana, että oikeistopuolet ovat hyväksyneet tällaisen suunnan tähän direktiivin. Sitten äh, Takkula, olkaa hyvä, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tämä yhdisty, yhdistelmälupa, eli samat oikeudet ja kohtelu ulkomaalaisille työntekijöille on hyvä lähtökohta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että myös ihmisoikeudet euroopan unionissa tällä tavalla toteutuvat että myös kolmansista maista tänne tulevat työntekijät saavat saman palkan saavat saman sosiaaliturvan ja he ovat samojen työehtojen ähm, piirissä kuin kaikki muutkin työntekijät. tämä on tietysti tällainen peruslähtökohta mutta yksi asia mistä hiukan olen huolissani tässä esityksessä vaikka tämän puolesta äänestinkin on tämä artikla kolme soveltamisala nimittäin tämän soveltamisalan ulkopuolella ovat vielä lähetetyt työntekijät sekä kausityöntekijät ja samoin kuin myös yritysten sisäisenä siirtona kolmansista maista tulleet työntekijät. Ja olisi toivottavaa että tätä nyt eteenpäin vietäisiin niin että kaikki tulisivat tasa arvoisesti huomioiduksi tässä yhdistelmälupahankkeessa. positiivista ja hyvää on se että tässä on tämä yhden luukun periaate eli kaikki voivat hakea sitten luvat yhden luukun kautta eikä tarvitse hyppiä enää luukulta toiselle byrokraattisesti. Kiitos äh, puhemies. Minä olen se, tai puhun niille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka sanovat, että täytyy saada yhtäläinen kohtelu kolmansien valtioiden äh, työntekijöille, jotka ovat olleet yli vuoden täällä töissä. Olen samaa mieltä siitä, että työntekijät, jotka ovat olleet vähemmän kuin puoli vuotta Euroopan unionissa ja työskennelleet, että äh, he, heitä ei ei kohdella samalla tavalla liittyen esimerkiksi työttömyyskorvauksiin tai perheen yhdistämiseen. Mutta kaikkien ryhmien täytyy kuitenkin olla vakuutettuja onnettomuuksia vastaan ja sairautta vastaan. Ja myös palkkojen tulee olla lakien ja sääntöjen mukainen. jos, ja eh, että kolmansien valtioiden, kolmansien valtioiden täytyy voida vaikuttaa tähän, mikäli niin haluavat. Käsittääkseni herra Fox oli pyytänyt eh, Baltsanin mietintöön puheenvuoroa, joten eh, te jäitte väliin. Saatte puhua vielä Baltsanin mietintöön. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen siihen, että nyt olemme valmistautumassa 2012 budjettiin jo nyt. Näin voidaan kunnolla harkita eri kysymyksiä. Yksi asioista, josta paljon olemme puhuneet täällä EU:ssa ja myös täällä täysistössä on solidaarisuus. Usein meille on tärkeää osoittaa solidaarisuutta erilaisia väestöryhmiä kohtaan, mutta pyytäisin, että parlamentti osoittaisi nyt jotain solidaarisuutta myös veromaksajia kohtaan vaalipiireissämme, koska usein emme ole tähän pystyneet. Ja nyt säästäväisyyden aikoina meidän pitää osoittaa pidättäytyvyyttä. Meidän pitäisi jäädyttää meppien palkat ja virkamiesten palkat ja muut kustannukset. Ja meidän pitäisi luopua suunnitelmasta perustaa tällainen eurooppalainen talohanke, Sille, meillä ei ole mitään pitkän ajan rahoitusta edes tiedossa tätä varten. Kiitoksia puhemies. Paljon kiitoksia. Seuraavana Schwabin mietintöön. Ensimmäisenä kollega De Angelis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Go ahead, Mr. De Angelis. Olkaa hyvä. Su quale risoluzione, Presidente? Scusi. Schwab. Grazie. Eh, no- Kiitoksia puhemies. Sääntöjen sirpaloituminen kuluttajaoikeuksien kohdalla on selkeästi este ostaa esimerkiksi palveluja ja tavaroita rajatyltävällä tavalla. Ja se on myös este sisämarkkinoiden toiminnalle. Direktiiviehdotus, johon tässä viitataan, voisi olla huomattava parannus ja saada aikaan selkeät juridiset puitteet kuluttajan oikeuksille. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Anton Jotsi. Kiitoksia, herra puhemies. Mietinnössä ehdotetaan, että tämä hajautuneisuus korjataan, joka vielä vallitsi näissä neljässä erillisdirektiivissä. Tarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden toimintakyky, josta hyötyisivät kuluttajat ja yritykset, ja näin myöskin saataisiin luottamusta markkinoihin ja mahdollistettua rajat ylittävää yritysten toimintaa. Asioita on tarkasteltu jo Ranskan puheenjohtajuuskauden aikana ja komission jäsen Reding ilmoitti, että todellinen harmonisointi ei ole enää mikään mahdottomuus ja tästäpä syystä on lähdetty kohdistettuun harmonisointiin. Tämä saavutettu tulos on aika vaatimaton eikä siten myöskään täysin tyydyttävä mutta kuitenkin, vaikka kyse on kompromissista, niin silti tämä luo hyvän pohjan jatkotoimille. Ja tästä syystä minä äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämän päivän teksti on tulosta pitkistä monimutkaisista neuvottelusta alkaen jo vuonna 2008 ja kiitän esittelijää saavutetusta edistyksestä. Tarkoituksena tässä täytyy olla pyrkiä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Kuluttajien pitää voida luottaa siihen enemmän ja pitää saada myös tukea enemmän yrityksiltä. Ehdotus, joka hyväksyttiin, on jo synteesi neljästä direktiivistä, jotka ovat jo voimassa. Se edustaa toivetta yhä suuremmasta harmonisaatiosta kuin tällä hetkellä on tilanne. Ja halutaan myös välttää juridista hajautuneisuutta. Useinhan se muuttuu eh, estäväksi tekijäksi sekä yritykset, jotka haluavat myydä rajat ylittävällä markkinoilla, samoin se on esteenä kuluttajille. Tämän takia minä äänestin mietinnön puolesta. Ja sitten edustaja Komi, minuutti. Kiitos Reppu, jäänä leptoa.

Ja sitten edustaja Takkula. Arvoisa puhemies, tässä jo edellä kahdenkin suomalaiskollegan sekä revon että jäätteenmäen suulla kerrottiin hyviä ajatuksia tästä kuluttajansuojadirektiivistä. me suomalaisina ja pohjoismaalaisina olemme huolissamme siitä jos kuluttajansuojaa aletaan heikentämään ja voisi sanoa että täysharmonisointi merkitsisi sitä varsinkin pohjoismaiden kannalta ja toisaalta se myös hidastaisi toimia niissä maissa joissa asiat eivät ole tällä hetkellä kunnossa. on oikein hyvä että tämä esitys lähetettiin takaisin valiokuntaan koska tässä on tiettyjä hiukan ongelmallisia kohtia nimenomaan pienyrittäjien kannalta. otan vain yhden pienen kohdan mihin toivon että valiokunnassa kiinnitetään huomiota tässä nämä tarkistusesitykset kahdeksantoista ja sataseitsemän osaltaan kertovat siitä että esimerkiksi matkailuyrityksiin pohjoisessa suomessa meillä on matkailuyrityksiä ja tämä vaikuttaisi hyvin negatiivisesti. monesti syntyy päätös mennä johonkin yritykseen johonkin hotelliin tai matkailumajoitukseen tien päällä ja ihmiset soittavat sinne ja tätä kautta varaavat paikan. Tämä, tämän direktiivin mukaan se ei riittäisi vaan pitäisi olla erilaista faksia ja muuta lähetystä ja, näin ollen käytännössä se ei ole aina mahdollista joten pitää tulla kansalaisten tasolle ja ymmärtää eri tilanteet mitkä ovat eri, eri jäsenvaltioissa. kiitoksia herr präsident! ich denke der ansatz. kiitos eh, puheenjohtaja. se että pyritään harmonisoimaan kuluttajansuojaa on hyvä ja oikea lähtökohta. kysymyshän on myös siitä että kuluttaja voi kehittää eurooppalaista oikeustunnetta siitä, että hän on turvassa joka puolella Eurooppaa, vaikka hän ostaisi jotain tai tekee kauppoja. Ja tämä ei koske ainoastaan kuluttajia, vaan myös tuottajia. Erityisen iloinen olen siitä, että on parannettu eh, eh, tätä eh, informaatiovelvollisuutta ja myös etä etämyyntiä. Ja että meidän täytyisi huolehtia siitä, että kun me puhumme tuottajista, niin ei ole kysymys ainoastaan suurista tuottajista, vaan myös pienistä perheyrityksistä, joiden, joita ei tulisi liikaa kuormittaa juridisilla vaatimuksilla. Sitten Fox. Kiitoksia puhemies. Kun minun vaalipiirin äänestäjät kysyvät minulta, mitä hyötyä eniten on siitä, että kultaan EUn vastauksen on aina vapaa jota on olemassa kansakuntien kesken ja sisämarkkinat, joita haluamme viedä loppuun. Ja tämän takia olen tyytyväinen kuluttajan oikeusdirektiivistä. Olen tyytyväinen siihen, koska siinä vaikka otetaan vaikkakin pieni askel kohti sitä, että voidaan viedä loppuun sisämarkkinahanke. Tämä antaa joitakin hyötyjä pk-yrityksille, kuluttajille, se avustaa internet- ja rajat ylittävässä kaupankäynnissä, mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että kyseinen direktiivi, direktiivi meni paljon aikaa, että se syntyy ja edistys on varsin vaatimatonta, joten minä vetoaisin komissioon niin, että me tarvitsemme puitteet, jotta voimme viedä loppuun sisämarkkinat, emmekä tällaista hajanaista aloitejoukkoa, joka tällä hetkellä on käytännössä. Ja sitten edustaja Ovir. Tänään, herra presidentti. Yhtustatut... Kiitos puhemies. Harmonisoitu eurooppalainen kuluttajanoikeusdirektiivi on erittäin tärkeä toimenpide. Näin voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa harmonisoitu direktiivi, joka kattaa erilaisia kuluttajan oikeusdirektiivejä huomattavalla tavalla yksinkertaistaa juridisia puitteita ja lisää myös kuluttajan luottamusta. Tämä myös tehostaa räätylyttävää kaupankäyntiä. Näin pyritään vähentämään sirpaloituneisuutta. Ikävä kyllä. Täysi harmonisaatio kuluttajan suojakysymyksessä ei ole mahdollista EU-ssa, mutta Tärkeä askel kuitenkin otettu kohti parempaa kuluttajan suojaa ja minä tuin mietintöä. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen eli japaninen, japaninen tilanne. Grazie, presidente. Le notizie dello sciame Oikein paljon kiitoksia herra puhemies. viestit Japanin maan järjestyksestä ovat jättäneet meidät sanattomiksi, erityisesti kun katsotaan, minkälainen inhimillinen tragedia tästä on päässyt syntymään. Ja meidän päätöslauselmamme hyväksyminen on ensimmäinen askel Japanin kansan tukemiseksi, jota se kaipaa tulevina vuosina meidän tulee kaikkien tarkkaan pohtia, minkälaisia riskejä ydinvoima tuo mukanaan. Euroopan unionin pitää investoida sen puolesta, että jäsenvaltiot panostaisivat enemmänkin uusiutuviin energialähteisiin ja meidän tulee tehdä kaikkemme, ettei missään päin maailmaa vastaavanlaisia onnettomuuksia pääse enää syntymään. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Ryybihille, niin haluaisin muistuttaa, että teidän pitäisi ennen äänestystä esittää ää, pyyntönne saada ää, antaa äänestysselitys. Poikkeuksellisesti hyväksyn teidät tänään, herra Rybi. Oikein sydämelliset kiitokset, herra puhemies. Minä uskon, että Japanin tilanne on meille opiksi kaikille. Meidän tulee ottaa oppia Japanin tilanteesta nimenomaan liittyen ydin voimaloihin. Ja sen vuoksi kehottaisinkin, että neuvosto mahdollisimman nopeasti tekisi ehdotuksia asiasta. Se, mitä komissio tähän mennessä on tehnyt, on oikeastaan kehotus siihen, että neuvoston ydinvoimatyöryhmän tulisi toimia parlamentin pyyntöjen mukaan ja saada aikaan intensiivistä keskustelua. Kiitokset. Sitten artiklan 6.3 työjärjestyksen